Euh, Hyvät kollegat, ehdotan, että jatkamme nyt pikaisesti työtämme, koska esityslistamme on todella täysi, eikä aikaa ole paljon. Annan ensiksi puheenvuoron Jutta Steinrykille. Hän voi kertoa meille, missä vaiheessa ollaan kolmikanta neuvotteluissa, jotka liittyvät sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevaan ohjelmaan. Eli meidän pitäisi nyt käydä pieni keskustelu tilanteesta. Tämä oli aamupäivän esityslistalla viimeisenä kohtana, mutta emme sitä silloin ehtineet käsitellä. Nyt esittelijä saa puheenvuoron. Ihan kertoisin kollegoille, että Koordinaattorit ovat useaan otteeseen pyytäneet komissiota erään tai päivittämään erästä aloitetta, jolla tämän ohjelman yhtä pilaria, EURES-pilaria, uudistettaisiin. Ja olen keskustellut puhelimessa perjantaina komission jäsenen kanssa tästä. Teksti julkaistiin eilen ja mielestäni siihen liittyy edelleenkin ongelmia. Jos tänään ei ole mahdollista, niin huomenna viimeistään otan uudelleen yhteyttä komission jäseneen, jotta saamme vähän selvyyttä tähän tilanteeseen. Ja sitten kun voin hänen kanssa keskustella, niin näiden keskustelujen perusteella teemme täällä päätöksen. Kerron teille niistä myöhemmin, mutta nyt esittelijä saa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin todella sydämellisesti kiittää kaikkia, jotka parlamentin puolelta ovat olleet mukana neuvottelukierroksilla. On hyvin selvää, että kaikki teemme työtä samaan suuntaan. Että tämä kompromissi, joka hyväksyttiin valiokunnassa, on teksti, jota kaikki tukevat. Tämä helpottaa esittelijän työtä, koska neuvoston puolelta neuvottelut eivät suju kovin hyvin reippaasti eteenpäin. Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys on nyt viimeksi saatu väliaikaisesti päätökseen. Myönteisiä tuloksia saatiin parlamentin puolelle. 45 prosenttia jako mikrorahoitukseen ja sosiaaliseen yrittäjyyteen. Näin päätettiin ja myöskin, että tässä ajatellaan erityisesti syrjäytyneitä, sosiaalisesti heikommassa asemassa olevia. Ja meille kaikille hyvin tärkeää oli se, että koulutuksen on oltava tärkeässä roolissa sosiaalirahaston kautta esimerkiksi delegoiduista säädöksistä lähdettiin keskustelemaan viime viikolla koko Euroopan parlamentillehan tämä on prioriteetti ja horisontaalinen kysymys. Me emme halunneet lykätä tätä kysymystä, koska uskomme, että kokonaisuudessaan neuvotteluissa tämä on kyllä meille kaikille hyvin tärkeä kysymys. Neuvoston kanta on kieltävä toistaiseksi. Katsotaan sitten, miten jatkoneuvotteluissa käy sitten. Aloitimme EU-reskappaleen käsittelyn viime viikolla. On paljon helpompaa neuvotella, jos voidaan todella keskustella ja viitata. Ja jos vähän viitataan komission kantaan, niin siellä on vähän vaikea argumentoida. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi meidän lainsäätäjän roolia kunnioittaa parlamenttina ja myös neuvostona, jotta voimme löytää yhteisiä kompromisseja. Yksi meille tärkeä seikka tässä yhteydessä on varmasti luvut ja rajakumppanuuskysymykset, mutta viime viikolla ei päästy askeltakaan lähemmäksi sopimusta. Hyvä puheenjohtaja, tehän viittasittekin jo EURES-uudistukseen, jota esiteltiin maanantaina – Meistä tuntuu, että joissain kohdin on vielä päällekkäisyyttä meidän EURES-kantaamme. Ja esittelijät parlamentissakin ovat yllättyneitä siitä, että tässä vähän ennakoitiin nyt neuvotteluiden tuloksia. Sitten vielä yksi seikka, jonka halusin mainita, koska olen hyvin ärsyntynyt tästä. Jos on yhteinen kanta kaikkien puolelta ja sitten esitetään, että parlamentin ulkopuolella, että parlamentti ei tunne eurosta ollenkaan, niin minä kyllä toivon, että komissio huolehtii siitä, että kunnioitetaan vähän paremmin parlamentin osaamista, tietämistä, koska tarkoitushan olisi, että on yhteistyötä. 16.11.2012 neuvoteltiin uudistuksesta. Ja kyllä varmasti komissio siellä kuuli hyvin tarkkaan, mitä neuvotteluiden osapuolet sanoivat parlamentin ehdotuksista. Ja ihan päinvastoin oikeastaan siellä sanottiin, että parlamentti tuntee erittäin paljon paremmin realiteetit ja käytännön työn rajakumppanuuksien yhteydessä kuin komissio. Kiitos. Merci. Kiitos. Tässä varmaankin melko tarkasti kuvailtiin tapahtumia, eikä kenelläkään ole siinä, siihen mitään lisättävää. Me olemme tässä tätä menettelyä noudattaneet komission kanssa ja koko parlamentin tasolla, mutta oli tärkeää kertoa neuvottelutilanteesta kaikille. Neuvotteluissa on noudatettu saamaamme valtuutusta. Koko ja valiokunta on tässä ollut mukana. Tämä kohta on nyt käsitelty. Seuraavaksi menemme kohtaan 10. Kyseessä on mietintöluonnoksen käsittely esittelijänä Danuta Jatslovietska – Ja tässä on kyse työntekijöiden lähettämistä koskevasta direktiivistä ja palvelujen tarjoamisesta. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Danuta Jatsloviecka. pani, e, Po 16 Kiitoksia puheenjohtaja. 16 vuoden jälkeen direktiivihän tehtiin vuonna 1996 niin tänä vuonna Euroopan komissio on esitellyt meille uuden luonnoksen, jossa juuri käsitellään tätä vuoden 1996 direktiiviä 96-71. gagner du temps. Niin, me voisimme tässä vähän suositella, että puhuisitte vähän hitaammin, jotta tulkit pysyvät kyydissä. Mm, Anteeksi. Niin, maaliskuussa Euroopan komissio esitteli meille direktiiviehdotuksen, joka koskee siis eh, direktiivin 96 täytäntöönpanoa ja se koskee työntekijöiden lähettämistä palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Tämä direktiivi on ollut 16 vuotta voimassa ja tiedämme, kuinka tärkeää on suojella työntekijöitämme ja taata toiminnan oikeudellisuus. Nyt kriisiaikoina on vieläkin tärkeämpää huolehtia näistä työntekijöistä, joihin kriisi iskee kovimmin usein. He joutuvat usein sosiaalisen sosiaalisen palkkakuoppaan ja tämä vaikuttaa myöskin Tämä ei siis vaikuta liikkuvuuteen, liikkuvuuteen, vaan tällä pitäisi vaikuttaa palvelujen liikkuvuuteen, ei työntekijöiden liikkuvuuteen. Perustana tässä olisi siis, että olisi jonkinlainen minimipalkka, minimipalkka tietyssä maassa missä ähm, minimipalkka on suotuisampi työntekijälle kuin alkuperämaassa. Ähm, kaikkien osapuolten pitäisi päättää, mitkä ovat ne vähimmäisolosuhteet, työolosuhteet, eli silloin ei voitaisi, voitaisi ei joutuisi palkkaa kuoppaan. Kun sitten palveluja tarjotaan rajojen yli, niin eh, tässä on kyse yli miljoonasta eh, ihmisestä, kun puhutaan työntekijöiden lähettämisestä ulkomaille ja Saksa on yksi suurimmista maista esimerkiksi. Ja meidän pitäisi suojella lähetettyjä työntekijöitä varsinkin nyt tänä päivänä eh, kriisiaikoina. jolloin kilpailukyky vaikuttaa työllisyyteen. Ja näin meidän pitäisi sitten auttaa ja edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Työmarkkinaosapuolet ovat keskustelleet asioista lukuisissa kokouksissa ja tilaisuuksissa ja on myös havaittu monia tapauksia, joissa lakia on rikottu. Me tiedämme, että tästä on monia esimerkkejä on myös allekirjoitettu sopimus lähetystä työntekijöistä, ja se koski työntekijöiden lähettämistä ulkomaille. Kaikki nämä sopimukset eivät kuitenkaan ole lainmukaisia, ja me haluamme nyt sanoa, että on jo olemassa lakirikkomuksia, ja työntekijöiden oikeuksia rikotaan – vaikka näitä tapauksia ei olisikaan niin paljon, meidän täytyisi kuitenkin tutkia kaikki nämä tapaukset ja löytää ratkaisut niin, ettei tällaisia rikkomuksia tulevaisuudessa tapahtuisi. Ja sen vuoksi olenkin halunnut keskittyä niihin elementteihin, joilla parannetaan tiedon saatavuutta, oikeudellisuutta ja toimien täytäntöönpanoa, hallinnollista yhteistyötä sekä myöskin pyritään motivoimaan yritysten omistajia meidän kokemuksemme artiklasta 3, 5 ja 9 sekä sitten luku, luku 5 ovat ne kaikki ristiriitaisimmat kohdat. Ongelmat liittyvät pääasiassa itse lähettämiseen ja ne eivät välttämättä monissa tapauksissa missä lakia on rikottu. Kyse on ollut tilanteessa, jossa tietoa ei ollut työolosuhteista ja työehdoista. Tämä on jätetty jossain määrin syrjään. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tiedon saatavuuden lisääminen on erittäin tärkeää. Toisaalta emme ole kuitenkaan keskustelleet siitä, että mitä pitäisi tehdä tämän tilanteen parantamiseksi. Minulla on monia esimerkkejä työntekijöistä, joilla on ongelmia sen vuoksi, että työmarkkinat eivät ole avoimia eivätkä samanlaisia kaikkialla. Olen tehnyt komission tekstiin muutamia muuta tarkistuksia. Ensinnäkin pitäisi olla yksi tietolähde jokaisessa jäsenvaltiossa – sen pitäisi olla esimerkiksi kansallisen internetsivuston muodossa. Tässä, tällä sivustolla pitäisi olla kaikki tiedot, jotka koskevat työllisyyttä kyseisessä maassa. ja näitä olosuhteita pitäisi soveltaa kaikkialla yleisesti. Tällä tavalla taattaisiin tiedon selkeys nyt tällä hetkellä jäsenvaltiossa on erilaisia järjestelmiä, mikä johtaa tilanteeseen, että jotkut ratkaisut ovat vaihtoehtoisia tai työmarkkinaosapuolet pitävät niitä vapaaehtoisina. Ja tämä johtaa siihen, että on hyvin vaikea määritellä ne pakolliset työolot, jotka täytyy taata. Pitäisi olla säännöt, joista pidetään kiinni. Meidän pitäisi luoda olosuhteet, joissa ihmiset pääsisivät heitä koskevaan tietoon käsiksi. Mielestäni on myöskin tärkeää se, että tieto työntekijöille ja palveluntarjoajille olisi saatavilla myös englanniksi muiden kielten lisäksi. Ja tässä pitäisi olla huom- ottaa huomioon lähetettyjen työntekijöiden taustat kyseisessä maassa, kun kielivalintoja tehdään. Kuten sanoin, on myös erittäin tärkeää siis, että tieto on selkeää ja varmaa oikeudellisesta näkökulmasta. Tämä koskee artikloja 3 ja 9. Artikla 3 koskee sääntöjä, joilla helpotettaisiin lähetettyjä työntekijöiden asemaa. On olemassa kaksi kriteeriä. Toinen koskee eh, toimin liiketoiminnan harjoittamista työnantajan puolelta ja toinen koskee sitten työn väliaikaisia olosuhteita. Euroopan komission lista näistä kriteereistä ei ole tyhjentävä. Tavoitteena on, on, pullon, on porsareikien käytön hyödyntämisen kieltäminen ja minä suosittelisin, että otamme laadimme nyt sitten tyhjentävän luettelon kriteereistä, koska tällainen avoin luettelo mielestäni heikentää oikeusturvaa. Meidän mielestämme me, meidän pitäisi pysyä sellaisissa kriteereissä, jotka koskevat liiketoimintaa 3a ja 3b artikloissa. On myös erittäin tärkeää muistaa, että nämä kriteerit ovat esimerkkejä ja tilannetta täytyy sitten, tai niitä täytyy sitten muokata tilanteen mukaan. Työntekijöiden lähettäminen ei ole kansallinen, kansallista toimintaa, vaan se on rajat ylittävää toimintaa ja sen vuoksi pitäisi olla rajat ylittävät puitteet. Mitä tulee artiklan 9 ja näihin valvontatoimenpiteisiin, sekä ähm, komission laatimaan listaan valvontatoimista. Täällä on sellaisia toimia kuin ilmoitusmenettely. Ilmoitus täytyy antaa palvelujen tarjoamisen alkuvaiheessa ja sitten on myös velvoite äh, antaa toimittaa tiettyjä asiakirjoja käännettyinä siellä, missä palveluja tarjotaan kun otetaan nämä toimenpiteet huomioon, niin ja tämä komission laatima kattava luettelo, niin meidän pitäisi ehkä muokata sitä hieman, mitä tulee näihin yksittäisiin kriteereihin. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että valvonnan soveltamisala ilmoitetaan etukäteen. Ja kun uusia kriteerejä otetaan käyttöön, niin niistä ilmoitettaisiin. Tällä tavalla saamme listasta kattavan ja voimme varmistaa, että, laki, että onko lakia todellakin rikottu näissä tilanteissa vai ei. No sitten äh, valvonnasta haluaisin painottaa se, että vastaanottava jäsenvaltio voi ehkä äh, valvoa tai tarkistaa, onko lähetetty työntekijä tai, tai siis tämä työnantaja, noudattaako se sääntöjä. Jäsenvaltio ei ehkä välttämättä kuitenkaan kannusta rehellisiä työnantajia. sen vuoksi minä ehdottaisin, että artiklan 10 lisättäisiin vaatimus siitä, että tästä seurannasta valvonnasta raportoidaan. Komissio ehdottaa valvontaa, mutta mitä tulee sitten sakkoihin ja seuraamuksiin, niin minusta siihen pitäisi myöskin lisätä jonkinlaisia motivointityökaluja ja välineitä. Tässä voitaisiin käyttää Hollannin esimerkkiä. Jos Hollannissahan on tällainen luettelo rehellisistä yrityksistä. Sitten ristiriitaisimmista asioista artikla 12 koskee solidarisuutta ja vastuullisuutta ja minä haluaisin kertoa, miksi minä päätin poistaa tämän ehdotuksesta. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö solidaarisuutta ja vastuullisuutta kansallisella tasolla yritysten välillä pitäisi, että se oli edistää. Tämä tarkoittaa vain sitä, että jos me otamme solidaarisuuteen perustuvan vastuullisuuden yrityksissä, joissa on lähetettyjä työntekijöitä, niin niissä jäsenvaltioissa, joissa tällaista järjestelmää ei ole olemassa, se voi vaikuttaa palvelujen tarjoamiseen negatiivisesti ja se voi myös heikentää kilpailukykyä näiden yritysten kohdalla. Palvelujen saaja joutuu valitsemaan kansallisen palveluntarjoajan ja toisen jäsenvaltion palveluntarjoajan välillä. Ja jos ja siinä tapauksessa hän, hän todennäköisesti valitsee kansallisen palvelun tarjoaman ja silloin palvelujen tarjoaminen tai tarjotut palvelut ovat suppeammat samaan aikaan solidarisuuteen perustuvan vastuullisuuden käyttöönotto ei välttämättä auta aina lähetettyjen työntekijöiden tilannetta. Ja tämä tekstihän on laadittu lähetetyt työntekijät silmällä pitäen. Jos artiklalla 12 halutaan suojella työntekijöitä, niin se suojelee sellaisia työntekijöitä, sen pitää suojella siis niitä, jotka ovat todella lähetettynä, eivätkä ole itsenäisiä ammatinharjoittajia. Nämä ovat ne kaksi kategoriaa, joissa ongelmia eniten esiintyy. Järjestelmät, joissa tällainen vastuullisuus on mukana, ne koskevat kaikkia markkinoilla toimivia yrityksiä ja ne sisältävät yleensä kansallisia mekanismeja, due diligence-mekanismeja – ja tarkastuksia. Eivätkä nämä nykyiset järjestelmät ole aina täydellisiä. Joitakin on asetettu myös kyseenalaisiksi. Minä siis vastustan sitä, että tämän tyyppinen keskinäinen vastuullisuus otetaan käyttöön siinä mielessä tai siinä muodossa kuin komissiosta ehdottaa, niin että se koskisi vain työ, yrityksiä, joilla on lähetettyjä työntekijöitä. Minä toivon, että keskustelemme asiasta. Ehkä voisimme miettiä jonkinlaisia vaihtoehtoja, joilla sitten voitaisiin suojella työntekijöitä. Minä toivon, että saan tukenne tässä asiassa. Lopuksi kaksi tärkeää asiaa, jotka haluaisin ottaa esille tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä sekä rajat ylittävä rajat ylittävät sakot ja seuraamukset, mitä tulee ensimmäiseen kohtaan, hallinnollinen yhteistyö, sitä käsitellään artiklassa 6, 7 ja 18, ja siellä eh, laaditaan, tai on siis määritelty hallinnollisen yhteistyön periaatteet. Komissio asettaa tiettyjä määräaikoja, 20 tuntia Eh, hätätapauksissa ja kaksi viikkoa on sitten tällainen perusmääräaika tiedon antamiselle. Komissio ehdottaa myöskin sitä, että EMS-järjestelmiä käytettäisiin laajemmin tiedonvaihtoon jäsenvaltioiden välillä. Tätä järjestelmää tällä hetkellä testataan ja se on eh, arvioitu hyvin myönteiseksi välineeksi, jolla taataan tiedon siirtyminen nopeasti. Sitten artiklassa 7 mielestäni määritellään, mikä rooli jäsenvaltiolla on tiedon tarjoajina kahdessa laajassa merkityksessä. Raport, eh, mietinnössä ehdotan erilaisia määräaikoja tiedon antamiselle. Olen myös ehdottanut kolmenlaisia määräaikoja. Ensimmäinen on siis tapauksissa kolme työpäivää ja sitten kuukausi, kaksi viikkoa standarditapauksissa ja kuukausi silloin, kun tilanne koskee jonkinlaisia tarkastuksia. Lisäksi haluamme myöskin velvoittaa EMS-järjestelmien käytön silloin, kun se on mahdollista siinäkin tapauksessa, että ei ole olemassa minkäänlaisia kahdenvälisiä sopimuksia olemassa. Ehdotamme myöskin järjestelyä, jossa määriteltäisiin yhteistyö tarkemmin, koska järjestelmä on kuitenkin arvioitu hyvin myönteiseksi ja sen vuoksi olisin erittäin kiinnostunut teidän panoksestanne e, tilaisuudessa, jossa ovat mukana Inko-valiokunnan ja meidän valiokunnan jäsenet ja siellä esittelemme tämän järjestelmän ja toivon, että tänä päivänä tai viimeistään huomenna saa, saatte yksityiskohtaiset tiedot sähköpostitse. Mitä tulee sitten sakkoihin ja seuraamuksiin, eh, niitä on käsitelty luvussa kuusi. Tässä, eh, tämän luvun olemme lähettäneet juurivaliokuntaan. Me epäilemme, että yhdenmukaisuuden puute hallinnollisten sakkojen kohdalla EU:ssa – aiheuttaa ongelmia. Kahdessa jäsenvaltiossa tällaisia sakkoja ei ole olemassa ollenkaan, eikä meillä ole mahdollisuutta sitten panna näitä sakkoja täytäntöön rajat ylittävissä tilanteissa. Toivon, että saamme jurivaliokunnan kannan tähän mahdollisimman nopeasti. Vielä yhteenvetona haluaisin kertoa, 13. joulukuuta on siis määräaika tarkistuksille Niistä keskustellaan varmaan 23. ja 24. tammikuuta. Sitten eh, valiokunnan kompromissitarkistukset on sitten helmikuussa toimitetaan ja sitten hyväksyntä on 21. helmikuuta ensi vuonna. Haluaisin kiinnittää huomioon myös siihen, että päivämäärän 6.12.12 12. EPSCO esittelee silloin etenemis- kertomuksen ja keskustelemme siitä ja kuulemme, kuinka neuvottelut ovat edenneet lähetettyjä työntekijöitä koskien. Kiitoksia kaikille työstä ja yhteistyöstä ja tiedän, että tämä on hyvin vaikea ja ristiriitainen direktiivi ja Haluaisin, että sovellettaisiin hieman modernimpaa lähestymistapaa. Olemme tavanneet varjoesittelyiden kanssa, olemme keskustelleet komission sanamuodoista ja haluan kiittää kollegoita, jotka ovat osallistuneet keskusteluun ja kokouksiin. Ja toivon, että hyvä yhteistyö jatkuu. Nyt kuulen mielelläni teidän kommenttinne ja huomionne. Kiitos. Merci, Kiitos esittelijälle. Tässä kertoisin nyt hieman aikataulusta. Tämä on valiokunnan yhteinen päätös, mutta täällä on todella paljon puheenvuoropyyntöjä, niin kuin varmaan arvaatte. On mielestäni tärkeää, että tähän keskusteluun uhrataan aikaa ja luen nyt sitten puheenvuoropyynnöt Meillä on vain vähän aikaa. Haluaisin myöskin antaa aluekehitysvaliokunnan valmistelijalle Hutchinsonille tässä puheenvuoron, samoin komission puolesta herra Silvalle. Ensinnäkin varjoesittelijät Ensimmäisenä Stephen Hughes, Nadia Hirsch. Schröter, Thomas Handel. Et ensuite... Sen jälkeen sitten ryhmien nimissä. Sman, Jutta Steinrück, Emily Turunen, qui par ailleurs Emili Turunen on valmistelijana IMKO-valiokunnassa, sitten Evelin Regner. Et, euh, Klosowski. Nyt pyytäisin, että jokainen kertoo näkemyksensä. Unohdinko tässä jonkun? Onko vielä joku, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Ei. Ori, Serkas, Macan, Entire. Ordinateur, là, ils vont pas vouloir parler après, non? Ehkä koordinaattorit. No niin, hän he tässä pikkuhiljaa. Kannattaa nyt reagoida, koska sitten suljen tämän puheenvuorolistan, jotta voimme ennakoida ensinnäkin Ori ei siis halunnut puhua. Lisäsin tänne McIntyren ja Serkasin. Nyt ilmeisesti olen huomioinut kaikki puheenvuoropyynnöt. Stephen Hughes ensin. Thanks, Madam President, and thank you to the rapporteur. We... Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös esittelijälle. Hän tietääkin, että meillä on useita asioita, joista olemme eri mieltä. Jotkut ovat pieniä asioita, jotkut vähän isompia liittyen tähän direktiiviin. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että direktiivin täytyy olla mahdollisimman varma oikeudellisesta näkökulmasta. Ja tämä ei todellakaan ole laita komission ehdotuksessa. Ja nyt sitten tarkistusten kautta pyrimme tässä valiokunnassa tekstiä parantamaan. Tässä on useita arkaluonteisia asioita, kuten kaikki tiedämme. Ensinnäkin esittelijä viittasi äh, johdannossaan moniin arkaluonteisiin seikkoihin. Ja yksi tärkeä syy sille, miksi me keskustelemme tästä täytäntöönpanodirektiivistä, liittyy Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksiin joitakin vuosia sitten. Varmaankin muistatte, mitä, mistä silloin puhuttiin, mitä siihen liittyi. Tarkastus, unionin tuomioistuin puhui siitä, että miten rajat ylittävä palvelun tarjoamisen vapaus yhdistetään ehtojen noudattamiseen ja joitakin ristiriitaisuuksia noihin seikkoihin liittyi. Olemme jo esittäneet johdantosan kappaleeseen kaksi tarkistuksen oikeus tarjota palveluita on hyvin tärkeä asia, josta komissio on lähtenyt liikkeelle. Toisaalta taas työntekijöiden liikkumisvapaus on myös tärkeä asia, mutta kun näiden yhdistämiseen voi liittyä vähän ongelmia. Nyt haluaisin keskittyä joihinkin tärkeisiin kohtiin, joita meidän täytyy tässä valiokunnassa työstää. Ensinnäkin kaksi artikla määritelmät. Mielestäni on hyvin tärkeää, että kaksi artiklan kohta kohdassa määritellään rajat ylittävä palvelun tarjoaminen. Meidän täytyy todella, tässä on viittaus 49 ja 50 artikloihin Lissabonin sopimuksesta. Lisäksi meidän pitäisi lisätä uusi F-kohta tähän kaksi artiklaan, Siinä voitaisiin käyttää 96 vuoden direktiivin sanamuotoja niin, että määritellään kunnolla vastaanottava jäsenvaltio, jotta sekin asia saadaan riittävän selväksi. Lisäksi me tarvitsemme uuden kolme artiklan direktiivin soveltamisalasta. Esimerkiksi meidän pitäisi hieman selventää, mikä on suhde, joka liittyy täytäntöönpanodirektiiviin ja sitten alkuperäiseen vuoden 1996 direktiiviin ja sitten viraston työtä koskevaan direktiiviin. Miten nämä saannokset saadaan yhteen? Meidän pitää todella tämän täytäntöönpanodirektiivin kehys selvittää. Eli miten tätä täytäntöönpanodirektiiviä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin. Sitten kolme artiklasta – täytäntöönpano ja sen valvonta. Me haluaisimme, että huomioitaisiin tietty kri- kriteeriluettelo, mutta ehkä se ei kuitenkaan pitäisi olla ihan tyhjentävä, toisin kuin esittelijä ehdottaa. Joitakin lisäkohtia voitaisiin ehkä ottaa. Yksi voisi olla se, että viitataan termiin alkuperämaat. E, sosiaaliturvajärjestelmien hallintokomitean ehdotus voitaisiin tässä huomioida. Sehän on jo olemassa oleva määritelmä. Sitten kaksi artiklasta, miten väliaikainen lähettäminen huomioidaan. Tässäkin mielestäni on tärkeää, ettei luettelo ole täysin kattava – se on hyvin tärkeää. Ja haluaisimme näin lisätä myöhemmin listaan jotakin tässä tekstikohdassa. Jos on kyse väliaikaisesta työstä jossakin jäsenvaltiossa, joka on muu jäsenvaltio kuin se, jossa työ normaalisti tapahtuu, niin pitää noudattaa sen jäsenvaltion. Menen siis, luen tämän hitaammin. On siis tärkeää, että nämä asiat otetaan huomioon. Jos me emme ole tässä kohtaa huolellisia, niin tällöin vääristämme näiden kahden viit- keskinäisiä viittauksia. Ja tällöin ei sitten työntek- lähet- lähetettyihin työntekijöihin voida tätä soveltaa, kyse, kyseeseen tulevat työsopimukset ja muut. Eli meidän täytyy todella tässä selkeästi katsoa, että noudatetaan sen jäsenvaltion lakeja ja sääntöjä, jossa työ tapahtuu. Sitten kolme, artiklan kolme kohta. Siinä myös pitäisi huomioida se, että onko kyse vastaanottavassa jäsenvaltiossa toimivasta itsenäisestä ammatinharjoittajasta. Tässä täytyy jonkinlainen suosittumusjärjestelmä saada tähän tekstiin. Ehkä tarvitsemme myöskin uuden neljä artiklan, jossa lueteltaisiin työntekijöiden oikeudet. Niissä pitäisi huomioida matkustusmahdollisuudet, silloin, kun työntekijät ovat lähetettyjä. 5, 6, 7 artikla. Niihin vain pieniä muutoksia, ei mitään kovinkaan suurta ole tulossa tähän SFDltä. 9 artikla, kansalliset valvontatoimenpiteet. Mielestäni tässä kohtaa pitää selventää luetteloa hallinnollisista toimenpiteistä ja niiden ei pidä olla vaihtoehtoisia, vaan meidän pitää katsoa, että kaikki valvontatoimenpiteet ja hallinnolliset toimenpiteet ovat velvoittavia ja ne määritetään tässä direktiivissä. Yksi tärkeä asia liittyy 12 artiklaan. Ja tämä liittyy myöskin jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön sekä 96 direktiivin täytäntöönpanoon. Olen saanut ammattiliitoilta tästä vähän viestejä. Alihankinta esimerkiksi rakennusalalla – Luoteis-Englannissa ja Siemensin sopimukset siellä kaikki työntekijät eivät saaneet heille kuuluneita palkkoja. Ja tähän, tässä mentiin sitten työoikeuteen. Siellä sitten maksettiin myöhemmin työntekijöiden 250 000 puntaa maksettiin myöhemmin työntekijöille. Ja ammattiliitolla on ollut todella vaikeuksia saada alihankintayrityksiä vastuuseen ja Siemens sanoi, että he, se ei voi auttaa mitenkään. He eivät tiedä, mitä alihankintasopimuksille on tapahtunut. Ja vaikkakin sillä olisi pitänyt olla kirjallinen rekisteri eri alihankintayrityksistä. Ja tässä sitten kirjoitettiin hampuriin ja sitten sieltä vastattiin, että ei, teillä on nyt joku väärä yritys tässä ja niin edelleen. Ja sitten siellä olisi pitänyt olla Englannissa paikan päällä joku, joka olisi vastannut Hampurin puolesta. Esittelijäkin viittasi tähän Flamanvillen tapaukseen. Sehän on ihan ääriesimerkki siitä, miten alihankintaa ja postiluukkuyrityksiä voidaan hyödyntää väärin tässä yhteydessä. Alihankinta on melko tärkeä kysymys, mutta kuitenkaan vaatimukset eivät saa olla liian tiukkoja, tai joskus tuomioistuimet niitä kaatavatkin. Eli 12 artikla, yhteisvastuu alihankinnan suhteen, sitä on niin hieman tarkennettava. Meillä on useista asioista eriäviä mielipiteitä, mutta uskoisin, että voimme lähentää kantojamme. Ja esittelijä varmasti haluaa myöskin tähän pyrkiä. Me teemme kaikkemme, jotta löydämme jonkinlaisen keskitien ratkaisun. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Sitten Nadia Hirsch ja Elisabeth Schröder. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin sydämelliset kiitokset. Kiitokset esittelijälle. Myöskin siitä, että hän on ponnistellut jo etukäteen. Hän on pyrkinyt yhteistyöhön varjoesittelijöiden kanssa. Tämä oli hyvä menettely, jotta ylipäätään saataisiin käsitys siitä, kuka ajaa mitäkin kantaa. Tämä luonnos, joka nyt on käytössämme, sisältää hyviä lähestymistapoja monia. Jossain kohdin mennään liiankin pitkälle meidän mielestämme, jossain kohdin ei riittävän pitkästi, eli joudun kommentoimaan vielä muutamaa kohtaa. Ensinnäkin artikla 5. Tässä mielestäni se, mitä ajattelin, että olisi nettisivusto ja valtiokohtaisesti on varmasti hyvä, että keskitetysti löydetään tietoa – ja että tietoa on annettava englannin kielellä. Sen pitäisi olla oikeastaan itsestäänselvyys, mutta näemme tässä kuitenkin vähän muotoilussa vielä ongelmia heikkouksia, kun sanotaan tärkeimmillä muilla kielillä. No siitä voidaan tietenkin kiistellä, mitkä ovat muita tärkeitä kieliä. Meille on tärkeää se, että toisaalta tietenkin vastaanottava maa, jossa palvelua tarjotaan, että sen maan kielellä, mutta entä lähtö työntekijän lähtömaan kieli olisi tärkeä. Esimerkiksi nyt niin, että unkarilainen työntekijä puolalaisen firman kautta lähtee Englantiin, niin että tietoa on myös unkariksi. Minusta tämä on kyllä keskeisen tärkeää, että työn tekijä saa oman lähtömaansa kielellä tietoa. Se on meille erityisen tärkeää. Artiklat 3 ja 9 sitten liittyen valvonta mahdollisuuksiin ja kattavaan avoimeen listaan. Toisaalta voidaan ajatella, että olisi hyvä oikeusvarmuuden kannalta saada suljettu kattava lista, mutta ja voisimme ehkä elää senkin vaihtoehdon kanssa, mutta silloin pitäisi täydentää muutamin kohdin, koska joitain muita kohtia sinne listaan vielä kuuluisi, jotta olisi tietynlainen – valvontamahdollisuus edelleen. Toinen vaihtoehto olisi tällainen avoin lista, mutta sillä vaikeutena on, mitä sitten pitää esittää. Eli tässä olisi varmasti kompromissin paikka. Ihan keskeinen seikka on totta kai artikla 12. Mielestäni poistaminen ehkä tässä menee vähän liian pitkälle. Ehkä pitäisi pohtia sitä, mikä on varsinainen tavoitteemme? Tavoitteenahan on se, että työntekijät saavat palkkansa, mutta lisäksi huolehditaan veroista, sosiaaliturvan maksuista ja niin edelleen. Tämä periaatteessahan on tavoite. Tämä halutaan turvata ja meillä on erilaiset järjestelmät jäsenvaltioissa. Joissain on tietty järjestelmä, toisissa ei ole. Esimerkiksi Saksassa meillä on ihan hyvin toimiva järjestelmä. Eli mielestäni pitäisi ehkä pitää mielessä se tavoite, että jäsenvaltioille jätetään avoimeksi se, miten tuohon tavoitteeseen päädytään, mutta ehkä muotoiltaisiin sellainen artikla 12, joka selkeästi osoittaa, että nämä maksut, palkka, sosiaaliturva, maksut, verot – siitä on huolehdittava, että nämä maksetaan. Ehkä voitaisiin käyttää toista direktiiviä 2009 52 EU artikla 6. Se liittyy oikeasti pimeästi tehtävään työhön ja maahanmuuttajiin, myös laillisiin maahanmuuttajiin, mutta tässä sanotaan ihan selkeästi, että näihin tavoitteisiin on päästävä, että työntekijä joka tapauksessa saa koko palkkansa – maksettua sosiaaliturvamaksut, verot ja niin edelleen. Eli ehkä tässä voitaisiin löytää kompromissi, jonka tavoitteena olisi keskittyä siihen, mitä ajetaan takaa, eikä niinkään puhuta menetelmästä. Varmasti keskustelemme tästä edelleen. Tämä on hyvin hankala kokonaisuus, sen tiedämme, mutta välttämätöntä on, että saamme hyvän ratkaisun. Kiitos. Elisabeth Schröter. Elisabeth Schröder ja sitten Thomas Hennel. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin minäkin haluaisin kiittää esittelijä siitä, että neuvottelimme jo etukäteen. Mehän käytimme melko paljon aikaa yhdessä näihin keskusteluihin. Minä pidin sitä kyllä tärkeänä, koska näin saimme syvällisemmän käsityksen siitä, mitä mielipiteitä näihin asioihin liittyy. Minä olen käsitellyt tätä aihetta jo pitkään, ja yksi keskeisistä kysymyksistä tämän direktiivin yhteydessä on se, minkälainen on suhde alkuperäiseen direktiiviin, joka on voimassa. Ja tärkeää nyt pohtia sitä, pitäisikö sitä muuttaa, ja miksei direktiiviä silloin muuteta alkuperäistä direktiiviä siis heti samalla vai pitäisikö sitä vain panna paremmin, kuten komissio on esittänyt? Silloin ei saa tämä työ nyt johtaa siihen, että sitä epäsuoraan muutetaan. Tässä meidän kantamme on ihan selvä. Kaikki tärkeät seikat, jotka ovat täytäntöönpanodirektiivissä, pitää saada viittaamaan alkuperäiseen tekstiin, joka totta kai on voimassa. Eli nykydirektiivi ja täytäntöönpanodirektiivi pitää saada sellaisiksi, että molempien kautta pyritään käy, käytäntöjä parantamaan eikä luomaan uutta oikeutta. Ja minulla tulee tässä mieleen, kun tunnen ja tiedän taustat, Stephen Hughes jo viittasikin muutamaan seikkaan, minä huomaan tässä, että komission ehdotuksessa yhtäkkiä jäsenvaltioiden rooli, siis sen jäsenvaltion, jossa työtä tehdään, määritellään uudella tapaa. ja se jäsenvaltio, joka lähettää työntekijöitä, saa uuden roolin. Tämä meillä on toisessa direktiivissä, palveludirektiivissä, ja tämä ei ole ihan uutta. Ja Euroopan parlamentti usein selkeän päätöksen kautta on kieltänyt tämän yrityksen. Nyt tässä on samanlainen yritys. Nyt ei oikeastaan parantaa käytännön täytäntöönpanoa, vaan jälleen uudelleen ottaa esiin näitä asioita, joita on käsitelty jo aikaisemmin. En halua tällaista hyväksyä tällä kertaa niille, jotka eivät Niille, jotka tuntevat koko tausta, tämä on ehkä helpompaa, selkeämpää kuin niille kollegoille, jotka tutustuvat aiheeseen nyt ensimmäistä kertaa. Tässä mielessä haluaisin sanoa, että meidän pitää olla nyt tarkkana. On muistettava, että meidän tavoitteemme on se, että sen jäsenvaltion rooli, jossa työtä tehdään, on saatava vahvemmaksi. Täytäntöönpanoa on tehostettava siellä. Siihen me pyrimme meidän esitystemme kautta. Me haluamme parlamenttina olla johdonmukaisia. Ja toinen kysymys on se, että jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät ovat kaikkein tärkeimpiä. Kaikki, jotka tuntevat käytännön työn kollegat, jotka ovat olleet esimerkiksi pitkään jo mukana, ovat kuulet paljon, järjest- olemme järjestäneet paljon kuulemistilaisuuksia ja niin edelleen. Eli valvonta mahdollisuuksista on pidettävä kiinni, porsareijat on suljettava. Eli siihen on pyrittävä tämän direktiivin kautta. No suljetun listan kautta ei voida tietenkään sulkea porsareikiä. Se on hyvin kaukana käytännöstä, koska tilanne muuttuu päivittäin, eli jäsenvaltioiden mahdollisuudet huolehtia selkeästi esitetystä valvontaroolista. Jäsenvaltioiden kannalta on tärkeää, että jäsenvaltiot voivat toimia joustavasti tässä yhteydessä, kun he toteuttavat tätä tehtävää. Muussa tapauksessa emme saa sitä, mitä ajamme takaa tällä täytäntöpanodirektiivillä, nimittäin sitä, että parannetaan käytäntöä. Alkuperäisen direktiivin artikla 3 on saatava toteutumaan työntekijöiden osalta, että saavat reilun kunnon palkan. Ja samalla kilpailupolitiikan ongelma on otettava esiin, että saadaan tasavertaiset kilpailumahdollisuudet. Siksi on niin mielenkiintoista, että esimerkiksi rakennusalalla työnantajien että työntekijän osalta saimme yhteisen kannanoton tähän direktiiviin. Sieltä sanottiin, että me haluamme tasavertaisia mahdollisuuksia reilua kilpailua, reilua palkkaa. Ja sitten kolme seikkaa. Mielestäni esimerkkiä hyvä, hyvistä käytänteistä, joita ei tulisi kyseenalaistaa tämän direktiivin kautta, koska jäsenvaltioissa on kerätty hyvää kokemusta. Ensinnäkin kahdenväliset sopimukset. Tämä oikeastaan kaiken tietomme pohjalta todella on parhaita käytäntöjä toteuttava ajatus. Ja oikeastaan olemme jo kehottaneet vuosikausia jäsenvaltioita, joilla ei ole kahdenvälisiä sopimuksia, niitä solmimaan, koska näin estetään monia ongelmia. Oikeastaan olisi siis järkevää, että tähän direktiiviin kirjattaisiin kahdenväliset sopimukset, annettaisiin niille oma itsenäinen roolinsa. Tulisiko näin tehdä vai tulisiko vähintäänkin huolehtia siitä, että tämä, tämä paras käytäntö on mahdollista edelleen ja muut jäsenvaltiot voivat sitä oppia? Toiseksi, työntekijöiden tiedon saanti neuvonta. Tällainen tukeva lähestymistapa. Minun mietinnössäni hän saatiin siitä pieni tekstinpätkä. Silloin keskustelu oli toisenlaista, mutta silloin jo parlamentissa päätettiin, että tämä on oikeastaan sellainen tekijä, joka toimii ennaltaehkäisevästi. Vähemmällä rahalla saadaan paljon enemmän aikaan. Me aivan selkeästi teemme tässä yhteydessä tarkistuksia, koska tämä on yksi keskeisistä ratkaisuista, joilla voidaan tukkia reikiä. Tämä olisi hyvä asia esittää. Ja kolmanneksi artikla 12. Siksi on niin mielenkiintoista, että niissä jäsenvaltioissa, jossa tällainen vastuu on, ei ole vastustettu artiklaa 12, on sanottu, että tämä on hyvää käytäntö. ihan loistavaa. Mutta nyt tietenkin kysytään, miten tämä hoidetaan. Sanotaan, että luodaanko hyviä käytäntöjä vai pitäisikö täytäntöönpanodirektiiviä käyttää siihen, että laajennetaan tällaista hyvää käytäntöä, sen käyttöä kaikkialle. Hankala niille jäsenvaltioille, joissa tätä ei vielä ole, mutta näin EU-lain osalta on. Sitten näiden maiden pitäisi ottaa se käyttöön. Ja sitten viimeinen kohta vielä, määräajat, joita esittelijä esitti käytännön kokemuksen pohjalta jälleen, mutta eh, tämä on ihan viimeinen kohta. Nämä määräajat eivät sovi käytännön työhön. Me tarvitsemme ihan erilaiset määräajat. Jos haluamme tehdä hyvää yhteistyötä, jäsenvaltioiden kanssa, joilla on tietyt yhteydet. Meitä on ainakin tässä kolme jäsenvaltiota. Me tarvitsemme ihan erilaiset määräajat, paljon lyhyemmät määräajat. Muuten voidaan koko juttu unohtaa. Tämän verran halusin nyt sanoa. Tämän keskustelun alku ja minuakin kiinnostaa. Tämän työn jatko. Kiitos. Thomas Händel. Valitettavasti Thomas Händelin täytyi poistua joten annan puheenvuoron Thomas Pannille ja Jutta Steinrykille. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Anutalle myös. Anutta, no, tekstissä on monia tärkeitä kohtia, joita voimme tukea enemmän tietoa, huolehditaan sitä että saadaan lisää avoimuutta, että luodaan kilpailutilanne, joka on tasavertainen, uusien työpaikkojen luominen tärkeää myös, samoin oikeusvarmuus, mutta uskoisin jälleen kirjoittanut englanniksi, jotta meillä on hyvä mahdollisuus keskustella tämän pohjalta. Meidän pitää luoda mietintö, joka luo tasapainoa lopulta. Ei niin, että yritykset, jotka lähettävät, ovat etulyöntiasemassa verrattuna niihin, jotka ovat maassa tarjoavat sieltä työpaikkaa. Me haluamme hyvää tasapainoa. Ei tässä tarvitse asettaa vastakkainasettelua nyt uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Se on ihan turha Tärkeää on se, että työntekijöiden turva on mahdollista, riippumatta siitä, onko se maassa, johon lähetetään, tai jossa työntekijät ovat töissä. Yritystenhän on noudatettava sääntöjä, toteutettava kaikki. Stephen Hughes on ollut mukana tässä ja esittämässä hyviä kantoja. Mielestäni on tärkeää, että työntekijöiden – suojaaminen voi olla tehokasta sitä kautta, että sanotaan, että te teette työtä selkeiden direktiivien varassa. Tiedätte, mitä voitte odottaa, jotta päästään siihen, että katsotaan, ketkä tekevät oikeutetusti työtä oikein perustein tai niiden, jotka tekevät pimeästi työtä, jolla ei ole kunnollisia työsopimuksia, eivät saa kunnollia kunnollisia palkkoja. Ja jos joku sairastuu, niin kyllä se jotenkin hoituu. Ei hoidu. Nämä asiat pitää järjestää sääntöjen mukaan. On huolehdittava siitä, että yritykset antavat meille myöskin valvontamahdollisuudet. Elisabeth Schröter viittasi oikein siihen, että Empl-valiokunnassa on paljon kokemusta. Euroopan parlamentissa on käyty loistokeskustelua. Aikoinaan komissio sanoi, että tarkistukset rakennustyömailla ja sitä katsotaan, kuka on oikeutettu, kuka ei työskentelemään siellä, kuka tekee pimeää työtä. Tämä on hankalaa, että ei saisi näin puuttua Euroopan unionin vapaaseen liikkuvuuteen. Tämähän on aivan väärin. Silloin äänestivät mukana myös ne, jotka sanoivat, että no ehkä komission jäsen on oikeassa uusia, uusista jäsenvaltioista kollegoita kolmen kollegan kanssa puhuin myöhemmin ja sanoivat, että tämä kaikki on muutettu meidän rakennustyö työmaillamme tulee kaikki rakennustyöntekijät muualta, Kambodžasta ja niin edelleen. Me tarvitsemme siis sääntelyä, kun ei ole enää työntekijöitä omista maista. Ei mitään pöytälaatikkofirmoja enää, ei tietenkään. On tiedettävä, mistä ihmiset tulevat. On voitava myös osoittaa, sellaisella kielellä, jota pystytään ymmärtämään, jota voidaan valvoa. Tämä on kyllä tärkeä keskeinen seikka. Artikla 9. Sanoit tämän Euroopan komission toimista. No, tämä on hankala. Olen Elisabeth Schröderin kanssa ihan samaa mieltä meidän poliittisissa ryhmissämme. Tämä ei ole niin tuttu, että olemme samaa mieltä, mutta se, että katsotaan realiteetteja, se on nyt tässä keskeisen tärkeää on olemassa kansallisia valvontatoimia, mutta niiden on voitava toimia oikeassa kohdin. Olothan muuttuvat. Ei ole olemassa mitään listaa, joka voidaan sulkea ikuisiksi aloiksi, vaan aina on olemassa uusia tekijöitä, jotka on otettava huomioon. Ja sitten artikla 12 vastuukysymyksistä. Danuta halusit poistaa tämän kokonaan. Minun mielestäni tämä pitää jättää sinne, koska muuten haitataan lähetettyjen työntekijöiden asemaa. Me tarvitsemme joka tapauksessa tällaisia työntekijöitä suojaavia toimia. Yksi asia on tärkeä. Kun aina haluamme tehdä Eurooppa-politiikkaa, ajatellaan työmarkkinaosapuolten kantoja, kuunnellaanko näitä puheenvuoroja Sanotaanko, että te tiedätte todella, mitä siellä tapahtuu? Meillä on täällä yhteinen kanta työnantajan työntekijöiden puolelta, koska he tietävät, mitä käytännössä tapahtuu. Tämä pitäisi ottaa huomioon. Haluaisin päättää puheenvuoron tähän. Totta kai, Lannutta, olemme samaa mieltä siitä, että tarvitaan tasapainoinen mietintö, jota kaikki voivat tukea, mutta meidän on myös muistettava se, että meidän on huolehdittava siitä, että nähdään realiteetit, ei niin, että kyseenalaistetaan jälleen kaikki, koska ihmiset eivät tällaista ymmärrä. Meidän on katsottava, mitä kentällä tapahtuu ja miten voimme oikeasta toimiamme niin, että oikeudenmukaisuuskysymys tulee tässä täytäntöönpantoa. Odotan mielenkiinnolla tätä jännittävää keskustelua. Kiitos. Alors, euh, Jutta Steinruck. Jutta Steinruck ja sitten Emili Turunen. Ja, unser alle... Niin. Kaikki meidän tavoitteena tulisi olla se, että voidaan hyvissä sosiaalisissa oloissa ja reilusti hoitaa liikkuvuutta. Nyt kun monet saksalaiset ovat puhuneet, niin meille Saksassa on hyvin tärkeää se, että meillä on rajaton työntekijöiden liikkuvuus. Se on tärkeä hyvä asia sekä lähettävälle maalle ja vastaanottavalle maalle. Ja siksi meidän täytyy ottaa tämä kaikki huomioon. Elisabeth Schröter puhuikin tästä. Meillä on olemassa voimassa oleva direktiivi, josta olemme nähneet viime vuosina, että siihen liittyy kyllä pahoja ongelmia, että paljon parantamisen tarvetta on. Minäkin haluaisin ottaa tämän kutsun esiin lounaskeskusteluita varten, koska näin voidaan myöskin kuulla työntekijöiden ongelmista ihan suoraan heiltä. Työnantajan rooli on tärkeä, mutta työntekijöiden asemaahan meidän pitäisi erityisesti tässä miettiä. Komission ehdotuksesta tai teidän mietinnöstänne, arvoisa esittelijä, ei käy oikeastaan ilmi se, miten näitä, näitä työtyöntekijöitä voitaisiin käyttää väärin, mutta esimerkiksi se, että esitetään, että on itsenäinen ammatinharjoittaja tai sitten perustetaan pöytä laatikkofirmoja, joiden kautta pyritään välttämään sosiaaliturvan maksut. Minulla on 50 esimerkkiä kaikkialta Euroopasta omalla työpöydällä ja juuri tämä ongelma käy selkeästi näistä esimerkkeistä ilmi. Minä vastustan tällaisia suljettuja kriteerien listoja, kuten artiklassa kuulumme. Jäsenvaltioiden pitää vapaasti voida ottaa mukaan myös muita kriteereitä – tässä ei oikein myöskään nähdä, mitkä ovat oikeudelliset vaikutukset. Pitää voida myöskin osoittaa se, mitä tapahtuu, jos joku kiertää tai rikkoo näitä kriteereitä. Sitten tiedon saaminen minunkin mielestäni on aivan ratkaisevan tärkeää se, että työntekijät saavat omalla äidinkielellään tietoa. Tunnen kyllä monia työntekijöitä, jotka ovat hyvin koulutettuja, mutta eivät kuitenkaan pysty lukemaan tällaisia lomakkeita englanniksi. Internet ei ole kaikkien saatavilla myöskään. Meidän pitää nyt ajatella sitä, kenen puoleen olemme kääntymässä. Ei voida sanoa yksinkertaisesti, että kun olet sitten vieressä maassa, voit niin jotenkin sieltä netistä sitten löytää tätä tietoa. Ja yleinen yrittäjän vastuu, tämä on pidettävä yllä ja tätä on laajennettava muille aloille. Minulla on valtavasti esimerkkejä kaikkialta Euroopasta. Ei tässä ole kyse ainoastaan rakennusalasta, jolla on suuria ongelmia. Joten tämä vastuukysymys komission tekstissä on paljon parempi kuin mitä meillä on monissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi Saksassa. Ja siksi meidän selkeästi pitää kirjoittaa, että määritelmä on todella vähimmäisasia ja laajemmalle, pidemmälle menemät kansalliset määräykset ovat sallittuja – Ja kun on kyse valvontaoikeuksista artiklassa 9, tässäkään en halua mitään lopullista listaa. Pitää olla mahdollista, että jäsenvaltiot itsekin voivat päättää pidemmälle menevästä valvonnasta, eikä ainoastaan ryhtyä johonkin valittuihin toimiin, jotka on luetteloitu. Sitten kysymys esittelijälle. Aikaisemmin puhuttiin jäsenvaltioiden roolista. Onko nyt niin, että – halutaan suojella lähetettyjä työntekijöitä, kun puhutaan vähemmästä valvonnasta. Ja yksi asia, joka Saksassa tiedotusvälineissä on tullut esiin vuonna 2011, pimeästi tehty työ, laiton työ johti siihen, että menetettiin 660 000 euroa. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta näemme, mitä haittavaikutuksia on koko kansantaloudelle, yrittäjyydelle ja kansalaisille Euroopan unionissa. Työntekijöiden hyväksikäyttö riistäminen. Kun katsotaan tätä mietintöä komission luonnosta, niin minun mielestäni siitä tulee ihan normaali yritysmalli meille Euroopassa, joten pyytäisin kollegoita katsomaan tätä vähän tarkemmin, kun se meidän on ehdottomasti estettävä. Kiitos. Emily Turunen. Emili Turunen ja Evelyn Regner. Kiitos. Minä olen sisämarkkinavaliokunnan lausunnon valmistelija ja me tällä hetkellä työstämme sitä IMKossa. Olemme keskustelleet tänään ensimmäistä kertaa tarkistuksista, joten minä nyt haluaisin hieman kertoa sisämarkkinavaliokunnan keskusteluista niihin liittyen. Ensinnäkin haluaisin todeta, että Kaikkien meidän tavoitteenamme pitäisi olla se, että työntekijöiden suojataso varmistetaan ja olosuhteet ovat oikeudenmukaiset. Huolimatta niistä kansallisista eduista, joita jotkut ehkä haluavat ajaa, mutta jätetäänpä se neuvostolle. Meidän pitäisi parlamenttina pitkällä aikavälillä luoda reilua kilpailua, varmistaa olosuhteet sitä varten. Se on koko EUn etu mielestäni tässä. Myöskin pitkällä aikavälillä, jos hyväksymme matalapalkkaa työmarkkinoiden muodostumisen työ, lähetetyille työntekijöille, sellaiset työmarkkinat, joissa näiden työntekijöiden oikeuksia ei kunnolla noudateta, niin se on koko yhteiskunnan kannalta huono asia ja vaikuttaa pitkällä aikavälillä myöskin talouteen kielteisesti. Tämän pitäisi olla lähtökohtana sille, kun pyrimme luomaan tasavertaiset olosuhteet. Tämä Montin kakkosraportti sisämarkkinoista osoitti, että vakavia ongelmia kentällä on, ja niihin meidän täytyy pureutua ja varmistaa se, että että työntekijät sitoutuvat jatkossakin Eurooppa-hankkeeseen ja niin siksi heidän oikeuksiaan meidän on suojattava. Mekin katsomme, että 3, 6, 9 ja 12 ovat kaikista ristiriitaisimmat artiklat. Kolme artiklassa pyritään estämään väärinkäytökset. Me olemme sillä tavalla arvioineet tätä IMKossa, että voisimme mieluumminkin ottaa ei-tyhjentävän luettelon. Sitten viisi artiklaa ja määriajat, joita jäsenvaltioiden täytyy noudattaa. Siinä mennään eteenpäin. Tässä on tällainen nimeä ja häpäise järjestelmä, eli ne jäsenvaltiot, jotka eivät noudata direktiiviä, niin heidän, he, ne pitäisi tuoda todella esille se on meidän ehdotuksemme. Sitten yhdeksän artikla. Sen suhteen valiokunta enemmistö näyttäisi kannattavan avoimuutta, mutta siitä täytyy keskustella vielä lisää. Meillä ei ole vielä ollut varjoesittelijöiden kokousta, joten en ole asiasta aivan varma, mutta meidän täytyy kuitenkin katsoa rakennusalan työmarkkinaosapuolten kanssa. Täytyy siis ottaa huomioon sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöt kysyä, että onko meillä jonkinlainen avoin luettelo, joka loisi sitten enemmän joustavuutta IMKossa ei ole tästä alihankinnan yhteisvastuusta yksimielisyyttä. Se vaatii vielä lisäkeskusteluja, mutta IMKO-valiokunnissa on tiettyä pirstaleisuutta ja se näkyy täälläkin. Tämä yhteisvastuu Pitäisikö niitä nyt olla 15 vai 20 erillistä? Meidän täytyy tätä miettiä. Avoimuuskysymykset, tiedonsaanti, yhteistyön parantaminen, PK-yritykset, jotka kärsivät tämän päivän kilpailussa. Me haluamme tämän valiokunnan työhön tuoda oman panoksemme. Kiitos. Kiitos Evelyn Rigner ja sitten Benjo. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen lausunnon oikeusasioiden valiokunnasta. Toissapäivänä koordinaattoreiden kokouksessa tämä päätettiin. Eilen annettiin tiedoksi. En voi oikeastaan ottaa tähän yksityiskohtaisemmin kantaa, kun näin vastikään päätettiin lausunnon laatimisesta. Aikataulu on hyvin tiukka Toivon, että onnistumme äänestämään ajoissa, jotta meidän lausuntomme voidaan antaa käyttöönne. Tämän verran haluaisin sanoa aluksi, arvoisa esittelijä. Viittasitte siihen, että oikeusasioiden valiokunnan pitää ottaa kantaa ainoastaan pieneen osuuteen. Tästä me totta kai katsomme kaikkia niitä kysymyksiä, jotka ovat oikeusasioiden valiokunnan kannalta tärkeitä. Tämä vastuukysymys tietenkin on klassisesti perinteisesti oikeusasioiden valiokunnan työsarkaa. Puheenvuoron jälkeen haluaisin puhua vain ihan lyhyesti. Minä antaisin oikeuden niin, että määritellään oikeus. Se on yksi osa sitä työtä tehdään Euroopan parlamentissa, mutta – ei tämä oikeastaan lopu tämä työ tähän, vaan kyse on valvonnasta, yhteistyöstä hallintoviranomaisten välillä jäsenvaltiossa tai rajat ylittävästä lähetettyjen työntekijöiden yhteydessä, jotta voidaan huolehtia siitä, että lähdetään toimijoiden kautta huolehditaan siitä, että oikeutta myös noudatetaan. Muutenhan oikeus ei ole sen paperin arvoinen, jossa on kirjattu. Me emme lähde tietenkään alusta. Kaikki tietävät jo, miten monia surullisia tarinoita olemme joutuneet kuulemaan siitä, että melkein ensimmäinen kysymys, kun tänne tulee, on se, että mitä istumme täällä parlamentissa, kun täällä päätetään asioita ja kukaan ei sitten kuitenkaan noudata näitä sääntöjä. Eurooppalaista oikeutta ei saisi tulkita tällä tapaa, vaan meidän pitäisi huolehtia siitä, että on olemassa toimia, joiden kautta voidaan turvata se, että oikeutta myös kunnioitetaan. En puhunut yksittäisistä artikloista, mutta haluaisin vain viitata samoin kuin aikaisemmat monet puhujat ovat tehneet, että meidän pitää nyt kuunnella hyvin tarkkaan niitä, jotka tietävät, miltä käytännön työ näyttää. Näiden kaikkien tapausten takana on tietty järjestelmä – ja minä henkilökohtaisesti jatkuvasti puhun siitä, että on hyvin tärkeää, että meillä on eurooppalaiset yhtenäismarkkinat. Yhtä tärkeää on tietenkin, että kaikki kunnioittavat tasavertaisesti yhtenäismarkkinoiden sääntöjä. Ja ne, jotka ovat lähetettyjä työntekijöitä, ansaitsevat myös oman palansa tätä kakkua. Toivoisin siis, ettei katsota ainoastaan palvelun tarjoajia yrityksiä nyt, vaan ajatellaan usein niitä, jotka joutuvat usein tämän katkeran kalkin juomaan, jotka kärsivät todella tällaisesta palkkojen dumppauksesta. Kiitos. Oh, eh, Philippe Benyon, puis... Philippe Benyon ja Klosowski. Um, I'm going to be pretty brief here because... No, minä puhun ihan lyhyesti, koska olin pääasiassa samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi tästä luettelosta, minä suosisin suljettua listaa, mutta ei sen tarvitse välttämättä olla tämä lista, joka nyt tekstissä on, sitä voidaan myös muuttaa. Yksi asia, mistä en pidä mietinnössä, on se, että olisi laaja luettelo näistä luotettavista yrityksistä, sillä se estäisi muita yrityksiä tulemasta markkinoille. Emmekä me varmaan halua sille tielle lähteä. No sitten tällainen yhteinen ja jaettu vastuu, siitä olemme keskustelleet useastikin. Ja sen sijaan, että poistettaisiin tämä kohta, niin, niin ehkä me voisimme tehdä imkovaliokuntaan tarkistuksen tästä aiheesta ja ottaa sen käyttöön, ja näin ne maat, jotka haluavat tätä soveltaa, voisivat niin tehdä. Ei meidän pitää pakottaa sellaisia jäsenmaita, joilla tällaista vastuujärjestelmää ei ole, niin hyväksymään sitä. Minun näkemykseni mukaan kyse on siitä, että olisi parempi vahvistaa yhteistyötä lähettävän ja vastaanottavan valtion välillä – parantaa tarkistuksia, tarkastuksia ja kuten herra Man sanoi, ja täytyy varmistaa, että tarkastukset, niitä seurataan, on yhteistyötä molemmissa näissä maissa ja molemmissa maissa voidaan asettaa syytteeseen rikkomuksista. Emme halua luoda järjestelmää, jossa sitten se, joka ei saa rikollista kiinni, joutuu maksamaan siitä – Tämä asia tuli hyvin esille siinä puheenvuorossa, jossa puhuttiin sisämarkkinoista. Jos minähän olen siis itsekin liikemies, vaikkakin nyt pienessä mittakaavassa, niin olisin hieman katkera, jos tällainen säädös tulisi, koska minun maassani tällaista järjestelmää ei ole. Ja sitten varmaan valitsisin sen maan, missä toimintaani niin harjoitan tarkemmin tämän perusteella. Monet yritykset valitsisivat ennemmin tämän kansallisen palveluntarjoajan kuin palveluntarjoajan maassa, jossa tällainen vastuujärjestelmä on käytössä. Tärkeintä tässä on siis edistää asioita yhteistyön kautta, lainsäädäntöjärjestelmän kautta niin lähettäjämaassa kuin vastaanottajamaassa, niin että rikkomuksista asetetaan tehokkaasti syytteeseen sen sijaan, että luotaisiin tällaisia uusia järjestelmiä, joita tässä nyt ehdotetaan. Kiitos. Monsieur Klosowski. Klosowski ja sitten McIntyre. Kiitos. ostatniego mówcy, <clears throat> że to, co chciałem powiedzieć, zostało już powiedziane. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki, mitä halusin sanoa, on jo pääasiassa sanottu. Rova Hirsch puhui artiklasta kolme ja viisi, enkä aio nyt toistaa sitä, mitä halusin sanoa. Kiitokset kuitenkin. Merci beaucoup de votre contribution. Kiitos panoksestanne. Ensin rouva McIntyre ja sitten herra Serkas. Um, Kiitos puheenjohtaja. Eli puhe, hän käytti rouva puheenjohtaja nimeä, mitä tässä nyt ei suomeksi käytetä. No, halusin tukea periaatetta, jota tässä mietinnössä on sovellettu. Tässä on kyse vapaudesta tarjota palveluja eikä niinkään työntekijöiden liikkuvuudesta – palvelujen liikkuminen Euroopassa on ensisijaisen tärkeä osa sisämarkkinoita. Palvelujen sisämarkkinoita ei ole vielä täysin toteutettu. Lyhyesti artiklasta 5. Minä tuen mielelläni ajatusta siitä, että tietoa annetaan englanniksi. Se helpottaisi minua, joka en hirveästi kieliä osaa. Sitten artiklan 12 poistamisesta, niin minä tukisin sitä Mielestäni tämä johdanto on hyvin epätasapainoinen ja ha- haittaa kilpailua. Usein me täällä parlamentissa saatamme aiheuttaa ei-toivottuja seurauksia ja komission ehdotuksen takana on varmaan se, että halutaan suojella kaikkia työntekijöitä, mutta tämä artikla suojelisi ainoastaan niitä työntekijöitä, jotka todella ovat lähetettyjä työntekijöitä, jotka eivät ole suojattuja muuten. Mielestäni olisi virhe lisätä tekstin tällainen artikla, joka estää kilpailua ja estää sisämarkkinoita, eikä sitten kuitenkaan suojele kaikkia työntekijöitä, mutta minä tuen täysin esittelijää tässä asiassa. meidän pitää ryhmänä vielä määrittää kantamme valvontatoimiin ja seuraamuksiin. Me teemme sen pian ja aiomme tehdä tarkistuksia ja odotamme innolla yhteistyötä tämän asian puitteissa. Euh, Kiitos rouva McIntyre. Tässä joitakin kommentteja puheenjohtaja esitti, joiden ei olisi pitänyt kuulua mikrofonista. Täällä vielä pyydetään puheenvuoroa kahdeksi minuutiksi mutta ensin Serka. Bueno, hoy empezamos un debate. Kiitos. Me aloitamme tässä tänään keskustelun, jossa käsitellään ihmisten tulevaisuutta. Myöskin te kuulitte esittelijän, te kuulitte sosialistien kannan ja me olemme tätä myöskin käsitelleet. Haluaisin nyt esittää kaksi kriteeriä, joiden perusteella voisimme kantojamme lähentää. Ensinnäkin pitäisi muuttaa ehkäpä lähestymistapaa, jonka esittelijä on ottanut. Tässä on kyse kansallisista järjestelmistä, työntekijöiden suojaamiseksi, myöskin sosiaaliturvajärjestelmistä. Valvontaa ei saa heikentää. Ei saa tilannetta päästää siihen, että työntekijöiden liikkuvuus edistää jollakin järjestelmien rikkomista. Ja meillä pitää olla sellaiset säännöt, joilla estetään väärinkäytökset. Poistetaan porsaanreijät, joita direktiivin 96 tekstissä oli. Ensinnäkin täytyy katsoa tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, Rufer ja muut tapaukset. On todettu, että kansalliset perinteet ovat olemassa ja niitä on kyseenalaistettukin. Tästä erästä asetuksesta työntekijöiden oikeudet oli jätetty pois. Ja nyt meidän pitäisi toimia niin, että huonojen tekstien porsaanreikiä ei käytetä niin, että katastrofit ovat mahdollisia. Epäoikeudenmukainen vilpillinen kilpailu johtaa markkinoiden vääristymiseen ja yritysten tilanne heikkenee. Me tarvitsemme sellaisia sääntöjä, joiden perusteella tuomioistuin on tätä oppiaan voinut noudattaa. Komissio on luvannut, että tämän direktiivin tueksi laadittaisiin sääntöjä, mutta emme siis saaneet tässä uutta direktiiviä. Tässä pyritään tulkitsemaan aiempaa direktiiviä, jotta nämä porsanrajat saadaan poistettua. komission direktiivi, täytäntöönpanon direktiivi ei ehkä tässä riitä. Meidän täytyy toimia johdonmukaisesti tämän ongelman edessä. Me emme saa heikentää jäsenvaltioiden käytössä olevia välineitä. Ja meidän ei pidä kriteerejä lähteä poistamaan – sitten 12 artikla. Meillähän on vähän ongelmia rakennusalalla sen suhteen. On kokonainen ketju ihmisiä, jotka välttelevät vastuuta. Tässä ei nyt pyritä jotenkin haittaamaan yritysten työtä. Yrityksethän eh, silloin, kun ne eivät työmarkkinarauhaa millään tavalla ole vaarantamassa. Me työskentelemme sellaisia yrityksiä vastaan, jotka pyrkivät heikentämään valvontajärjestelmiä. Me emme voi tällaista ryhmänä tukea ja meillä, meidän on tässä omaksuttava sellainen linja, että sekä yrityksiä että työntekijöitä suojellaan. Muutoin tässä hyökätään syyttömien yritysten puoleen. Me tarvitsemme sääntöjä työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi, mutta näillä säännöillä myöskin täytyy oikeusvaltioiden periaatetta ja jäsenvaltioiden oikeuksia ja toissijaisuusperiaatetta noudattaa. Tämä, tällainen toiminta on lopetettava. Euh, d'abord, je voudrais remercier... Morin Niin ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä huomaan, että hän pyrkii todella suojaamaan työntekijöitä, mutta hän ei ehkä halua kuitenkaan työllisyyttä lähteä heikentämään, ja tähän liittyvät juuri yritykset, jotka työpaikkoja luovat. Haluaisin palata erääseen hyvin tärkeään seikkaan, ja se liittyy valvontaan. Meidän täytyy ehdottomasti varmistaa suljetut kriteeriluettelot, joiden ansiosta kaikki jäsenvaltiot toimivat johdonmukaisesti keskenään tällä alalla. Siis kaikki 27 jäsenvaltiota toimivat johdonmukaisesti. Ja minä olen, suhtaudun tähän hyvin epäluuloisesti. E, jos jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus lisätä omia perusteitaan, jos näin tehdään, niin ne poistavat jollakin keinolla ne kriteerit, joita me haluamme sinne sisällyttää. Ja tämän takia pitäisi olla suljetut, tyhjentävät kriteerin luettelot, jotka mahdollistavat valvonnan. Jos kriteereitä ei ole määritetty, niin silloin ei myöskään valvonta onnistu. Ja nyt muistelen sitä, mitä Stephen Jyksin mietinnöstä tänä aamuna sanottiin. Jos haluamme yhteiskunnallisen sopimuksen ja Euroopan laajutason sosiaalipoliittisen ohjausjärjestelmän, niin silloin meidän täytyy laittaa tähän johonkin korkki pullon päälle, ja se on tämä tyhjentävä luettelo. Ennen kuin annan Hutchinsonille aluekehitysvaliokunnan valmistelijana puheenvuoron, haluaisin lisätä itse muutaman seikan. Tässä ei ole kyse siitä, korjataanko nyt jotain tiettyä direktiiviä. Tässä on suuri haaste, joka liittyy siihen, mitä voidaan kutsua ennaltaarvaamattomiksi seurauksiksi. Mielestäni se on tämän keskustelun ydin. Ja nyt Tämä on mielestäni melkein yhtä tärkeä keskustelua kuin silloin, kun puhuimme euroalueesta ja makrotalouden epätasapainosta. Silloinkin puhuttiin toimintahäiriöiden ennalta arvaamattomista seurauksista. Ja silloin omassa maassani luettiin lehdistä, mitä rakennustyömailla tapahtui. Siellä oli melkein sota pystyssä ranskalaiset työntekijät eivät välttämättä sinänsä vastusta puolalaisia putkimiehiä, mutta he eivät kestä sitä, että puolalaiset, irlantilaiset, saksalaiset tai slovakkityöntekijät tulevat maahan eivätkä noudata työssä tiettyjä työturvallisuus- ja työhygieniasääntöjä tai sosiaaliturvasääntöjä sekä vastaanottavan jäsenvaltion palkkatasoa. Tästä keskustelimme palveludirektiivin yhteydessä ja keskustelut sen kuin jatkuvat ja jatkuvat. Ihan rehellisesti sanottuna olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että työmarkkinoilla vallitsee suuria jännitteitä ja tilanne vain pahenee koko ajan. Pitää tietää, mikä on unionin perusta ja unionin perustahan on tavaroiden, henkilöiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus. No, te ehkä mainitsitte aivan oikein tämän tekstin perustan, mutta emme me voi ajatella tai käsitellä tätä direktiiviä ilman, että kiinnitämme huomiota työntekijöiden oikeuksien suojeluun. Jos emme näin tee, niin kaikki työntekijät kääntyvät joukoin unionia kohtaan. Teidän pitää ymmärtää tämä. Se on tämän kaiken keskustelun taustalla vaikuttava ongelma tai haaste. Ja meidän täytyy näistä asioista keskustella. Minä tiedän, että aina pitää sanoa, että no minä kiitän kyllä esittelijää ja olen tyytyväinen hänen ehdotuksiinsa, mutta minä en näin sano, koska 12 artikla mukaan luettuna mielestäni se, että poistetaan vastuu ketju, yhteisvastuu alihankinnan alalla, se ei ole todellakaan tältä parlamentilta vastuullista toimintaa. Tässä on kyse neuvottelutaidoista. Meidän täytyy pystyä sitten ehdottamaan jonkinlaista vaihtoehtoa. Vähintään. Enkä minä sano tätä mitenkään nyt siksi, että vastustaisin puolalaisia työntekijöitä, vaan minä haluan ajaa kaikkien eurooppalaisten työntekijöiden etua. Ja sitten vastaanottavan valtion lainsäädäntö. Miten me pääsemme nykyisen työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin umpikujasta ulos? Ja no, tuomioistuin on antanut oman oikeuskäytäntönsä, ehkäpä se eh, paremminkin turvaa yritykset työmarkkinoilla, mutta ei niinkään ajattele työntekijöiden oikeuksia ja niiden suojelua, niin kaikista huolimatta minä toivon, että me pääsemme ratkaisuun ja näin voimme vuonna 2014 tarjota äänestäjillemme jotain sellaista, että he voivat olla tyytyväisiä eurooppalaiseen sosiaaliseen malliin. Tällä hetkellähän se on menossa kohti tuhoa. Ensinnäkin sitten Tysonin mietinnön kohdalla me aloimme keskustella siitä, että olisi jonkinlaisia Euroopan tason työmarkkinoiden tarkastus- tai valvontamenettelyjä jos meillä on jonkinlainen eurooppalainen kehys, no päämarkkinoilla ollaan huolissaan siitä, että pitäisikö olla jonkinlainen unionin valvontaelin, mutta työmarkkinoilla myöskin voidaan esittää sama kysymys. Ja nyt sitten Hutchinson. Merci, euh, madame la présidente. Après votre, votre intervention, je... Kiitos puheenjohtaja. No, tähän ei ole juuri paljonkaan lisättävää, mutta haluaisin kuitenkin ensin kiittää siitä, että minut on kutsuttu paikalla, koska olen regivaliokunnan valmistelija tässä. Ja tällä mm, tavalla hieman ennakoimme jo tätä menettelyä, koska huomenna hyväksytään lausunto valiokunnassa. Aluekehitysvaliokunnan tavoitteena on yrittää vastata neljään tärkeimpään ongelmaan. Voin kertoa teille niistä tiiviisti, tiivistettynä. Ensinnäkin työmarkkinoiden osa, työmarkkinaosapuolten asemaa pitäisi vahvistaa valvonnassa tällä alalla. Ja toiseksi kaikki pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta 96 direktiivit todella pannaan käytännössä ja kolme pitäisi tehdä kaikki, jotta lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia suojellaan. Ja lisäksi tämä direktiivi on todella pantava täytäntöön jäsenvaltioiden tasolla. Me haluamme muun muassa muuttaa oikeusperustaa, siitä tekin olette maininneet tällä hetkellä komission ehdottama oikeusperusta koskee palvelujen tarjoamisen vapautta ja me haluaisimme, että myöskin työntekijöiden liikkumisvapaus otetaan tässä huomioon direktiivin oikeusperustana. Tämä liittyy aivan suoraan lähetettyjen työntekijöiden työoloihin, työehtoihin. Yleensähän ne määritellään työehtosopimuksissa ja meillä jo työ, ainakin Euroopan tason osapuolia on tässä kuultava. Lisäksi on aivan selväsanaisesti mainittava, mikä asema heillä on sääntöjen noudattamisen osalta. 96 vuoden direktiivin osalta on korostettava sitä, mitä komission tämänhetkisessä ehdotuksessa säännöksissä sanotaan. Siinä pyritään poikkeamaan hieman 96 direktiivistä. Ensinnäkin 96 direktiivissä on tiettyjä velvollisuuksia myöskin kolmansille maille, mutta tässä nykyisessä komission ehdotuksessa ei puhuta enää kolmansista maista ja siksi olisi tärkeää palata tuohon aiempaan direktiiviin, jotta voidaan estää kolmansien maiden harjoittama sosiaalinen polkumyynti. Sitähän on myöskin olemassa. Tässä kahdeksan artiklaan Rooma 1 yleissopimuksesta voitaisiin viitata. Tämä myöskin palveludirektiiviin voidaan viitata, siitähän te puhuitte. Itse olin työstämässä tuota asiaa, kun puhuttiin vastaanottavan jäsenvaltion sääntöjen no, soveltamisesta. Nämä tietyt kohdat voivat vaikuttaa usein teknisiltä, mutta ne ovat kuitenkin aivan erityisen tärkeitä käytännön kannalta. Sitten se, että vältetään liian pitkät alihankintaketjut, se on hyvin tärkeää erityisesti rakennusalalla ja julkisissa urakoissa. Ja työehtosopimukset tai sopimusneuvottelut on tässä myöskin huomioitava. Lisäksi on aivan mahdotonta valvoa. Mehän joka päivä näemme esimerkkejä tällaisesta. Esimerkiksi Belgiassa eh, Vallonian alueella on eräs rakennustyömaa, jossa on bulgaarialaisia työntekijöitä, jotka eivät kuukausiin ole saaneet palkkaansa, koska alihankintaketju on niin pitkä ja jossain kohtaa ketjua meni sitten yksi yritys nurin ja sitten huomattiin, että sen lisäksi, että palkkoja ei ole maksettu, niin palkat ovat olleet todella alle Belgian palkkatason. Sitten eurooppalaisten toimijoiden mahdollisuudet ilmoittaa näistä, siis yritysneuvostojen mahdollisuudet ilmoittaa väärinkäytöksistä. Direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on, on varmistettava se, että mikään jäsenvaltio ei luista säännöksistä, jotka koskevat esimerkiksi yhteisvastuuta alihankinnan alalla. Tässä hyvin tiiviisti nyt tarkistukset, joita valiokunnassamme esitettiin. Tämä teksti on meille tärkeä koska miljoonat ihmiset tulevat tässä kyseeseen. On kuultu Ranskan työministeriä, joka ilmoitti, että vuoden 2006 jälkeen työ, lähetettyjen työntekijöiden määrä on kymmenkertaistunut. Satoja miljoon- noin 100 miljoonaa työntekijää lähetetään ulkomaille olipa sitten kyse belgialaisista tai ranskalaisista ja työntekijöistä, he, tai heitä lähetetään Portugalin, laiseen Portugaliin tai Brasiliaan ja siellä sitten työskennellään vähän eri sosiaalisissa ja palkkaolosuhteissa kuin omassa maassa. Tässä siis mitä halusin sanoa. Kiitos. Nyt todella heräsi mielenkiinto lausuntoanne kohtaan. Meillä on nyt 10 minuuttia aikaa komissiolle sekä esittelijälle. Se ei varmaankaan ihan riitä, mutta meidän täytyy 10 minuutin päästä keskeyttää tämä kokous. Ja jos me emme ole päässeet tämän asian käsittelyssä loppuun, niin jatkamme sitten huomenna heti toisena kohtana tätä keskustelua. Herra Silva. Ja nyt jaetaan aika niin, että viisi minuuttia kumpikin. Kiitos puheenjohtaja. Komissiolla on ollut jo mahdollisuus tehdä ehdotuksensa edellisessä kuulemisessa, joten en nyt mene yksityiskohtiin. Haluaisin vain tehdä muutaman lyhyen huomion. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa siis siitä, että tällä ehdotuksella komissio pyrkii vahvistamaan sosiaalista ulottuvuutta sisämarkkinoilla ja myöskin palauttaa meidän sidosryhmiemme luottamuksen. Lisäksi haluamme selkeyttää oikeus, oikeustausta ja haluamme myöskin estää sen, että sääntöjä kierretään ja luoda sitten myöskin tasapainoisen pelikentän kaikille kilpailijoille. Kaikkein tärkeintä tässä on vielä se, että haluamme varmistaa, että lähetetyt työntekijät saavat palkan tekemästään työstään ja myöskin, että heihin sovelletaan asianmukaisia työterveyssääntöjä. Meidän tarkoituksenamme ei ole tarkistaa vuoden 1996 alkuperäistä direktiiviä, sillä jotkut oikeudet, joita lähetetyille työntekijöille on annettu, olemme huomanneet, että niitä ei sovelleta aina käytännössä, eikä minun mielestäni ei ole hyvä idea lisätä uusia oikeuksia direktiiviin, kun tiedetään, että tämänhetkisiäkään oikeuksia ei sovelleta. Se ei ole tämän täytäntöpanodirektiivin tarkoituksena, vaan tarkoituksena on selkeyttää ja lisätä valvontaa. Me emme anna alkuperämaan viranomaisille enemmän valtuuksia. Me sanomme, mitkä ovat oikeudet ja velvollisuudet molempien viranomaisten kohdalla niin vastaanottajamaassa kuin lähettäjämaassa. Ja kaikkein tärkeintä me ehdotamme yksityiskohtaisesti uuden koordinointijärjestelmän luomista viranomaisten välille ja, ja olemme sen määritelleet paljon yksityiskohtaisemmin kuin direktiivissä vuodelta 1996. Tämä parantaisi yhteistyötä, mutta ei kuitenkaan toisi uusia sääntöjä käytännössä. Olemme seuranneet neuvoston keskustelua, siellä edistystä on tapahtunut. Me seuraamme tietysti myöskin tämän valiokunnan työskentelyä. Haluaisin jättää teille sellaisen viestin, että meidän tarkoituksenamme on saavuttaa tasapaino – ja tasapainoiset säännöt niin, että työntekijän oikeudet, lähetetyn työntekijän oikeudet ja yritysten oikeuksia, oikeus suorittaa liiket, harjoittaa liiketoimintaa toisessa maassa, nämä olisivat tasapainossa. Kaikki muu, mikä jää tämän tasapainon ulkopuolelle, aiheuttaa vaikeuksia, niin neuvostossa kuin täälläkin on tullut selväksi, että meidän täytyy varmistaa näiden kahden tavoitteen välinen tasapaino ja toimia objektiivisesti täytäntöönpanossa. Kiitos. Merci beaucoup, merci aussi de votre concis... Kiitos paljon siitä, että puhuitte näin lyhykäisesti. Ja päätämme tämän keskustelun esittelijän puheenvuoroon. Joseska, olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałabym tylko za... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toistaa komission jälkeen nyt sen, että meidän tarkoitus tai meidän toiminta-alueemme on hieman rajattu. Meidän täytyy lähteä liikkeelle äh, direktiivistä 96-71 ja pyrkiä tasapainoisiin sääntöihin. Minä haluan myöskin vahvistaa kaikki nämä aikaisemmat säädökset sekä varmistaa, että työntekijöiden turvallisuus on taattu – mitä tulee sitten avoimeen tai suljetun listaan, niin minä haluaisin suljetun kattavan listan syistä, jotka ovat tulleet täälläkin esille. Kun työnantaja, jonka kotipaikka on vastaanottajan maassa, oma äm, kattavan luettelon asiakirjoista, joita hän, sen täytyy toimittaa sekä toimenpiteistä, joihin täytyy ryhtyä, niin silloin samat säännöt pitäisi pätee myöskin niihin työnantajiin, jotka lähettävät työntekijöitä kyseiseen maahan. Eli minä haluaisin, että nämä elementit otetaan mukaan ja näin taattaisiin työterveys ja turvallisuus. Tässä on kyse sisämarkkinoista. Minä olen avoin kansallisten käytäntöjen soveltamiseen ja uskon, että tai suosittelemmekin sellaisia ratkaisuja, varsinkin kun kyse on valvonnasta – Olemme kuitenkin myös sitä mieltä, että täytäntöönpanodirektiivissä pitäisi puhua avoimuudesta, menettelyn avoimuudesta, tiedottamisesta niin, että työntekijä, työn, työnantaja varmistaa työntekijän turvallisuuden ja tietää omat velvoitteensa missään kokouksissa en ole suositellut sitä, että, että vältettäisiin valvontaa tai lisättäisiin valvonnan tai tarkastusten määriä. Mielestäni tarkastukset ovat tärkein keino estää nämä rikkomukset. Niiden pitäisi olla kuitenkin tasapainoisia ja suhteellisia ja niiden pitäisi koskea kaikkia yrityksiä vastaanottajamaassa, mitä tulee artiklan 12 ja sen poistamiseen, niin se ei muuta nykytilannetta mitenkään. Jäsenvaltiosta kahdeksassa on tällä hetkellä yhteisvastuujärjestelmä ja artiklan 12 poistaminen ei tietenkään muuta tämän välineen soveltamista. Minä vain ehdotan sen äh, poistamista sen takia, että haluan välttää joutumista tilanteeseen, jossa meillä olisi yhteisvastuusäännöksiä ainoastaan niiden työnantajien osalta, jotka lähettävät työntekijöitä. Ja sanoin jo, että haluan siis välttää sitä, että että joku voi valita kahden alihankkijan välillä ja hän valitsee sitten sen alihankkijan tämän, tämän sillä perusteella, että tätä sääntöä ei sovelleta kyseiseen alihankkijaan. Ja tämä sitten vaikuttaa lähetetyönantajan, joka lähettää työntekijöitä. Mahdollisuuksien mukaan haluaisin pyytää, että komissio tai painottaa että tämän artiklan 12 poistaminen ei muuta nykytilannetta jäsenvaltioissa. Ihan lyhyesti vielä kommentoin kollegojen puheenvuoroja herra Hughes, jäsen Hughes ja tämän vasta- tai vastaanottavan maan määritelmä. Tämä on mielenkiintoinen ehdotus ja ja haluaisin teiltä tarkan sanamuodon tähän määritelmäksi. Mainitsitte myöskin eh, näiden eh, työvoimayritysten eh, välineen, väliset suhteet jossain suhteessa postilokeroyritysten laajeneminen, sitä on pyritty vähentämään, mutta ei mielestäni riittävästi. Jos teillä on ehdotuksia kuinka voisimme välttää postilokeroyritysten syntymisen. Nehän ovat työntekijöille hyvin vaarallisia, niin otan ne milläni vastaan. Jäsen Hughes mainitsi myös uuden kriteeriluettelon, joka perustuisi jonka perusteella voisimme määrittää, onko yritys itsenäinen ammatinharjoittaja. Tämä oli myöskin mielenkiintoinen ehdotus ja meidän pitäisi harkita tällaista tarkistusta haluan vielä painottaa, että artiklan 12 poistaminen ei vaikuta nykytilanteeseen. No Nadia Hirsch, haluan myös teiltä ehdotuksia siitä, kuinka voisimme täydentää näiden epäluotettavien yritysten määrää voisimme siis rajoittaa. Olemme keskustelleet hyvistä käytänteistä monissa yhteyksissä ja pyrin hyödyntämään teidän kokemuksianne, kun laadin mietintöä. Ja odotan innolla, mitä vielä saan uuden määräajan puitteissa. Sitten eräs puhuja sanoi, että meidän ei pitäisi kiirehtiä, sillä kiirehtiminen ei johda mihinkään. Meillä pitää olla aikaa valmistella – ja kerätä hyvää tietoa. Yritys, joka, jolla on tuhat työntekijää ja lähettää 200 niistä johonkin toiseen maahan, jos sitten yritys jotenkin joutuu sulkemaan sen vuoksi, että se on tehnyt virheitä. No, jäsenmaan, hän ei ole paikalla, joten kommentoi jäsen Steinruck, minä tiedän, että olette olleet mukana näissä tiedotusasioissa. Olen myös kiinnostunut teidän kokemuksestanne. Tämä yksi verkkosivu, jota me ehdotamme ja jos annettaisiin tietoa, niin se toimisi myöskin valvontavälineenä työntekijöille. Englantilainen, joka no sitten mille kielelle se käännetään, niin mielestäni on voisi pyytää vaikka jotain perheenjäsentä kääntämään sen englannista sitten muille kielille. Minä ehdotin englantia, kun se on tällainen yleisempi kieli. No sitten palvelujen tarjoaminen. Ja sitten sosiaalinen polkumyynti haluaisin painottaa, että työ, lähetettyjen työntekijöiden työolot määritellään jäsenvaltioissa ja nämä työolot ja työehdot ne täytyy täyttää että jos haluaa siellä maassa toimia. Meidän ongelmana on se, että me haluamme asettaa sellaisia ehtoja, jotka eivät edistä sosiaalista polkumyyntiä lähetettyjen työntekijöiden osalta. Meidän täytyy nyt päättää tämä kokous. Uh, just... Niin halusin vain sanoa, että nyt meidän täytyy lopettaa tämä keskustelu, koska meidän pitää olla viideltä toisessa kokosalissa. Yksi minuutti vain. Pani McIntyre, właśnie... No jäsen McIntyre, mainitsitte verkkosivuun ja valvontatoimet. Olen täysin sen puolella, että sovelletaan, sen puolesta, että sovelletaan tiukkoja valvontatoimia. Meidän täytyy kuitenkin tietää, mitä nämä toimet ovat. Alejandro? Minä olisin maailman onnellisin ihminen, jos me löytäisimme eurooppalaisen säädöksen, joka suojelee työntekijöitä, mutta kuten tiedätte, meillä on 27 jäsenvaltiota, 27 erilaista järjestelmää, ja erilaista tilannetta ja pyritän löyt- yritän löytää parhaan ratkaisun kaikille. Jos teillä on parempi ehdotus, niin, niin kertokaa ihmeessä minulle. Olen pahoillani, niin meidän täytyy todella nyt keskeyttää tämä. Saatte puheenvuoron huomenna. Nyt meidän täytyy päättää tämä kokous. Olen todella pahoillani ja pyydän todella esittelijältä tätä anteeksi. Tarkistusten jättämisen määräaika on 13. joulukuuta kello 12. Käsittelemme tarkistuksia, tai ainakin alkuperäinen aikataulu, alustava aikataulu on seuraava. 24. tammikuuta käsittelemme tarkistuksia, kompromissitarkistukset 20. helmikuuta ja sitten sitten 21. helmikuuta hyväksymme mietinnön täällä ja sitten huhtikuussa tai toukokuussa asia viedään täysistuntoon. Nyt me lähdemme yhteiseen kokoukseen talous- ja rahasioiden valiokunnan kanssa. Siellä kaksi komission jäsentä esittelee, Andor ja Olli Rehn esittelevät vuotuisen kasvuselvityksen. Kokous pidetään salissa 4Q1. Kiitos.